äänestykseen. Kyse on tutkintavaliokunnan toimikauden pidentämisestä. Puheenjohtajakokous on tässä tarkistanut tutkintavaliokunnan toimikauden pidentämisen. Tämä liittyy siis rahanpesu, veronkiertoon, veropetoksiin, ja mm, veropäätöksiin liittyvästä unionin rikkomisesta käsittelevä tutkintavaliokunta. Ja tässä kyseessä on kolmesta kuukaudesta ja työ oli jatkanut ja julkiset kuulemistilaisuudet, valtuuskunnat toimivat hyvin, mutta tässä tarvittaisiin lisätietä. Tämä oli perusteluna, kun ajatellaan vielä tarkistettavana olevia asiakirjoja ja tutkintoja, ja niitä useita asennusasioita ei vielä ole kuultu. On panavaliokunta sitä mieltä, että tällainen toimikauden pidentäminen on tarpeen, jotta se voi mandaattinsa pistää täytäntöön oikealla tavalla. Mikäli nyt puheenjohtaja kokouksen päätökseen ei tule mitään vastalauseita, niin sitten tämä mandaatti tulee